Toimitamme Sir Julian Kingin äh, komission äh, jäsenyysäänestyksen äh, salaisena äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki edustajat äänestäneet? Kysynpä vielä, ovatko kaikki äänestäneet? No niin, kiirehtikääpä nyt, parhaat kollegat. So, letzter Aufruf. Ja kysynpä vielä viimeisen kerran, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 638 ääntä, 394 puolesta, 161 vastaan, 83 tyhjää, joten voimme todeta, että Sir Julian King on näin äh, valittu komission jäseneksi. Herr Kommissar, ich äh, Komission jäsen, onnittelen teitä nimityksestänne. Voimme todeta, että ryhdytte toimeen varsin erityislaatuisissa olosuhteissa, mutta Euroopan parlamentin nimissä toivotan teille mitä parhaita menestystä toimessanne. Tehän olette ajanut yhdistyneen kuningas kunnan EU-jäsenyyttä ja näin ollen onkin ihan loogista, että te sitten näinä aikoina otatte tämän toimen vastaan. Parhaat kollegat, eh, jos eh, ette halua olla täällä Euroopan parlamentissa, niin ei kukaan pakota. Wir kommen nun ja nyt, hyvät naiset ja herrat, äänestämme kirjallisista asioista. Ja olkaa hyvä, kuka se siellä onkaan. Edustaja Marta. Merci, president. Kiitos, puhemies. Minä kuuntelin huolella, mitä te sanoitte. Te selititte jäsenille, että mikä ei ole tyytyväinen päätökseen, niin voi lähteä paikalta. Muistuttaisin teille, puhemies, erästä seikasta, ja työjärjestyksen artiklasta, että meitä ei nimetty täällä tänne herra Schulzin puolelta, vaan Ranskan kansa meidät demokraattisesti tänne valitsi. Ei herra Schulz meitä tänne valinnut. Nyt me toimitamme äänestykset yhteisestä päätöslauselmaesityksestä seitsemältä poliittiselta ryhmältä aiheena Filippi. Piinit ja kappaleen neljä jälkeen tarkoitus kuusi puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. tyhjä Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Puhemies pyytää ääniä puolesta ja sitten pahoittelee. Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Jaano, katsotaan tuo kakkonen vielä koneellisesti. Tarkistus kaksi äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus viisi Puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin äänestämme lauselmaa esityksestä näin muutettuna kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselmaesityksestä kuudelta poliittiselta ryhmältä tilanne Somaliassa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja päätöslausuma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselmaesityksestä yhteinen esitys seitsemältä ryhmältä Zimbabwe. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti vielä tämä tarkistus. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma näin muutettuna kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Kiitokset. Wow. Okay. Hyvää iltapäivää. Jatkamme äänestyksiä. Report by Mr. Hallaho. Text... Hallahon mietintö. Teksti kokonaisuudessaan blokkiäänestys. Blokki 1 puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Artikla 3, kohta 1, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 33 CP valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 34D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 33 CP. Um. Anteeksi, kuinka? I can't hear. En kuule teitä. Puhujalla ei ole mikrofoni päällä. Check. Pyydetään tarkistusta. Koneäänestystä. I don't understand. No no no There is no Polish interpretation. Teillä ei ole Puolan turkkausta niinkö? Hetkinen vain. Okei, okay, we will continue and look if it works. No, jatketaan ja kokeillaan toimiiko. Tarkistus 33 CP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätösosama esitys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi Hetchikin mietintö komission, komitean valikunta tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi CP tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Artikla 2, kohta 1, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 1 CP puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 CP puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 1 CP kolmessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 CP puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 CP puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mutta teidän täytyy pistää käsi kunnolla pystyyn. Seuraavaksi alkuperäinen teksti. Suullinen tarkistus. Herra Urtasun. Yes, thank you. I would like to introduce an oral amendment. Or... Kiitos. Haluaisin esittää kuusi kakkosen sen jälkeen suullista tarkistusta. Vähimmäisrangaistukset rangaistukset siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli on rikkomuksellaan aiheuttanut vahinkoa. Onko mitään vastalauseita tähän suulliseen tarkistukseen? Vastustaako joku? And then there's, yeah, there is this. There is more than 40. Täällä oli 40, jotka vastustavat. Suullista tarkistusta ei voida hyväksyä, joten siirrymme seuraavaan äänestykseen. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1 CP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijä saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. I'd like to, I'd like to request the post. Pyyttäisin, että että siirrettäisiin eteenpäin säännön 62.1 perusteella tätä lainsäädäntöäänestystä. Äänestämme tästä ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten asia on lykätty takaisin valiokunnalle, jotta neuvotteluihin voidaan ryhtyä neuvoston kanssa. Seuraavaksi edustaja Kellerin mietintö. Ensimmäisenä valiokunnan tarkistukset blokkiäänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty, mutta teidän täytyy ihan oikeasti näyttää kunnolla kädellä. Kunnolla kädet pystyyn. Sitten komission ehdotus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Report by... Seuraavaksi edustaja Adjean mietintö. Valiokunnan tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätösauselma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava asia. Päätöslauselma teksti teksti kokonaisuudessaan avaintavoitteista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten edustaja Ferberin mietintö, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätösasema kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavana edustaja Karasin mietintö. Kohta yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 19, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 32 osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 33 puolesta vastaan tyhjää. Toinen on hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 osa kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösasema kokonaisuudessaan nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi edustaja Krasnodebskin mietintö. Kohta 17. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, sanoo puhemies. Ja korjaa kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kohta 18 ja suullinen tarkistus. Annan puheenvuoron sen esittäjälle. Uh, Me haluaisimme muuttaa muotoilua lisää hallinnolliset taakat sanoiksi turhat hallinnolliset taakat. Is there any opposition? Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten äänestämme kohdasta näin muutettuna kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohtaa 31. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 68 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 74 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 79 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 80. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Toinen osa Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantokappale K, tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantokappale B kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdotosakappale T puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdotosakappale Y ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Sitten Weberin mietintö. Kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Then amendment two in two. Tarkistus kaksi. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten kohta 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 35 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 53, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 62. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 68 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 69. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 77. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 83. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viidesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten luetelmakohta 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusosakappale E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusosan kappale U nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys. Harkinin mietintö. Kohta 13. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22 nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 25. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 27 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 33. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale Q puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusan kappale R Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko päätöslausuma esitys näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia Alussa oli vähän kesäkankeutta vielä. will continue and... Sitten jatketaan. Seuraavaksi äänestysselitykset. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa hänen. Thank you.